Ensimmäinen kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu koskien vuoden 2012 talousarviota. Eli kyseessä on Baltsanin ja Fernandesin mietintö, eli Euroopan parlamentin kantaa vuoden 2012 talousarvioesitykseen neuvoston muuttamana, ja myöskin Bögen mietintö joustovälineen varojen käyttöönotto. Eli nyt aloitamme keskustelun. Kollegamme Francesca Balzani aloittaa keskustelun ja sen jälkeen muut esittelijät. Balzani, olkaa hyvä. Eh, grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Me elämme nyt kriisin aikaa, ja kriisi ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myöskin luottamuskriisi. Luottamuskriisi, joka koskee